me äänestykset. Aivan ensimmäisen Silviotin mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto, nimenhuutoäänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tässä enemmistö täyttyi. Seuraava mietintö, edustaja Kohin mietintö. Olkaa hyvä. Παρακαλώ, έχετε May I uh, have a technician, please? My voting machine is... Uh, voisiko teknikko saapua paikalle? Äänestyskoneeni ei toimi. Toim, pyydämme teknikkoa korjaamaan asian. Todella siis äh, Kohin mietintö ihmishenkien säästäminen EU-ssa autojen turvallisuutta parantamalla. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Mikailovan mietintö, alueelliset typologiat aluekehitysvaliokunta. Tarkistus yksi Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on näin saatu päätökseen. Seuraavaksi Meissnerin mietintö ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla. Tarkistus 131, nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on näin saatettu päätökseen. Seuraavaksi Senalovaan mietintö kuluttajan suojalainsäädännön täytäntöön täytäntöönpano. Minä luen nyt ensin tämän otsikon, sitten saatte puheenvuoron kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö. Edustaja Reda on pyytänyt puheenvuoroa. Vihreät, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä ehdottaisin, että me äänestäisimme ensin tarkistuksista, jotta jäsenet voivat äh, vahvistaa tässä jälleen Euroopan parlamentin kanta, joka koskee äh, internetsivujen blokkausta. Kiitos. Ακούσατε την te kuulitte edustaja Redan ehdotuksen. Haluaisiko esittelijä käyttää puheenvuoron tähän liittyen? Ei halua. Saatte puheenvuoron. Edustaja Senalova, esittelijä. Já jsem proti tomuto návrhu jako spravodajka doporučuji hlas. Minä vastustan tätä ehdotusta. Minä ehdotan, että me äänestämme kolmikantaneuvottelun tuloksesta. Kuulimme esittelijää, joten nyt. Kuka kannattaa tätä Redan ehdotusta? Äänet puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. No, tarkistetaan, jos kerran vaaditte. Kyllä mielestäni äänestystulos oli täysin selkeä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eh, hylätty. Ja nyt äh, voimme siis äh, siirtyä eteenpäin. Äh, tarkistus 151, nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ensimmäinen käsittely on näin saatu päätökseen. Siirrymme eteenpäin. Garcia Peresin mietintö alueiden käyttöön ottamat kohesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutoksen varautumiseksi. Edustaja Garcia Peres, esittelijä, on pyytänyt puheenvuoron lyhyesti. Minuutti, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies. Eurooppa vanhenee 80 prosenttia väestöstä asuu 20 prosentin alueella unionin mantereella. Siksi meidän on taisteltava tiukasti autioitumista ja, väestön siirtymistä pois maaseudulta sitä vastaan. Siksi viittaankin herra Kevin kommenttiin liittyen tähän aiheeseen. Hän totesi, että naiset nimenomaan aiheuttavat tätä <clears throat> ovat tämän ilmiön takana ja että naiset eivät suostu niin ikään hankkimaan lapsia. Tämä on suorastaan loukkaus naisia vastaan. Tämä on loukkaus äh, naisia äh, kohtaan. Heillä on äh, oikeus työskennellä joko kotiensa sisällä tai ulkopuolella. Jokainen saa tehdä tämän tyyppiset päätökset itse. Ja siksi toivonkin, että Euroopan parlamentti käy läpi tämän ehdotuksen, jota on täysin mahdoton hyväksyä. Ja pyydänkin, että arvoisat kollegat miettivät asiaa. Itse asiassa ne, jotka eivät naisia kunnioita, ne ovat heitä, joiden pitäisi pysyä omien sisien, seinien sisäpuolella. Ο κύριος Γκόρνης έχει ζητήσει το λόγο... Edustaja Golnish on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa Golnish. Merci beaucoup, monsieur. Kiitokset puhemies. Viittaan työjärjestyksen nimenomaan kohtaan, jossa puhutaan Euroopan parlamentin jäsenten rangaistuksista. En ole aina samoilla linjoilla, mutta tässä yhteydessä, kun puhutaan Euroopan, van, Euroopan parlamentin vanhasta jäsenestä, kohdin mikestä on mielestäni epäsopivaa toimia tällä tavoin. Siksi Euroopan parlamentin puhemies ja puhemiesneuvosto ei voi langettaa rangaistuksia kuin raskauttavissa tilanteissa ja siksi tämän tyyppisissä tilanteissa ei voida rangaistuksia langettaa. Mielestäni tässä ollaan nyt menossa liian pitkälle ja kun ajatellaan Euroopan parlamentin eh, eh, jäsenten toimivaltuuksia, eh, ei voida hyväksyä sitä, että tällä tavoin herjataan Euroopan parlamentin vanhoja jäseniä. Kirja Garcia Perez Edustaja Garcia Peres, minä tulen äh, ottamaan yhteyttä ja välittämään ehdotuksenne näistä korvin mikkänä puheista mm, puhemiehistölle. Teen tämän siitä syystä, että varapuhemiehenä yksi vastuualueestani on mm, puolustaa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja näin olen edustaja Garcia Peresteen niin kuin ehdotitte. Ja nyt Korvin Mikke, olkaa hyvä. E, panie przewodniczący. E, Arvoisa puhemies, Rouva Garcia Perez on tehnyt jotain skandaalimaista. Hän vastustaa ilmaisun vapautta. Tämä on Euroopan unionin yksi pilareista ja puhemiehistön täytyy puuttua tähän. Me äänestämme nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten vielä eh, Ludvigsonin mietintö vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma. Äänestämme nimenhuutoäänestyksellä tekstistä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitoksia. Ja Esityslistan mukaisesti kuulemme nyt äänestysselitykset. Äh.